on keskustellut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Ja nyt keskustelemme Maledivien tilanteesta. Aloitamme päätöslauselman laatioista. Edustaja Korrao, teillä on puheenvuoro yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja Maledivien Saariryhmä ei ole vain tuo ihana paikka, jossa on sinisiä laguuneja ja kauniita rantoja, vaan se on myös paikka, jossa useita oikeuksia rikotaan. Monet työntekijät, jotka tulevat Bangladesista ja Intiasta, jotka työskentelevät luksushotelleissa, heitä sorretaan ja meille maksetaan liian vähän. On oikeusjärjestelmä, jonka takia useita poliittisia opposition edustajia joutuu vankilaan. Lisäksi terrori rasismin pelko lisääntyy ja vähentää mahdollisuutta keskustella vapaasti. Naisten syrjintä jatkuu kuitenkin pahas ihmisoikeuksien rikko muus Malediiveillä on kuolemantuomion uudelleen käyttöön otti poliittisena painostuksen välineenä. Meillä on tiukka kanta kuolemantuomion suhteen. Kuolemantuomio rikkoo tärkeintä oikeutta, nimittäin oikeutta elämään ja lisäksi se on psykologista kidutusta. Kiitoksia. La parola all'onorevole Lambert. Kiitoksia. Edustaja Corrao, edustaja Lambert, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä puhun Itä-Aasian valtuuskunnan jäsenenä ja Maledivit kuuluu siihen. Maledivien nykyinen tilanne on suuri huolenaihe meille. Kuulimme juuri viittauksen esimerkiksi kuoleman rangaistukseen, jota ei käytetty vuoden 1950 jälkeen aikaisemmin äh, Malediiveille. Nyt se on otettu käyttöön. Tämä on suuri huolto. Äh, me näemme hallituksen käyttäytymisessä tietynlaista demokraattista auttaa kehitystä, jossa parlamentti on ollut mukana. Mutta näemme myös, että asiat menevät taaksepäin, eivät eteenpäin. Demokraattisen perustuslain avain Ähm, elementit ovat esimerkiksi vallan er- eriyttäminen oikeuslaitoksen ja presidentin käsistä. Ja sitä me emme näe. Me haluamme riippumattoman oikeuslaitoksen, jossa ihmiset ovat tasavertaisia lain edessä, jossa lakia sovelletaan yhtä lailla kaikkiin ja että lakia ei sopeuteta tiettyjen ihmisten äh, kohdalla. Me haluamme nähdä oikeuslaitoksen, joka on parempi, kaikki poliittiset puolueet Malediiveillä tunnustavat, että oikeuslaitoksen laatu tarvitsisi parannusta. Vahvat itsenäiset laitokset, instituutit ovat tärkeitä ja me näemme, että mediaa vastaan hyökätään ja leikataan sen sananvapautta ja siellä on hyvin paljon vähemmän tilaa kansalaisyhteiskunnalle ja oppositiolle. Ja kaikki tämä on suunta väärään suuntaan. Ja tämä idea tässä päätöslauselmassa on nimenomaan se, että yritämme rohkaista kehitykseen. Seuraavaksi edustaja Depre, joka on ollut tässä laatimassa päätöslauselmaa. Teillä on puheenvuoro Puhemies, korvaan tässä herra Naarti, Naarti ja hän tulee myöhässä. Va- on tällaisia paikkoja viikkoja, jossa käydään yleensä vain lomalla, että tämä on lähes paratiisi, mutta ne taisi, jotka elävät siellä, ovat vastaista helvettiä, niin kuin Malediiveilla on tilanne, josta puhumme. Siellä otettiin käyttöön sarjalaki 2014 ja kuolemanrangaistusta voidaan soveltaa tietyissä tapauksissa. Se voi koskea jopa seitsemänvuotiaita lapsia, alaikäinen, joka tuomittaa hänet, jos hänet tuomitaan äh, kuolemanrangaistuksen, hän joutuu olemaan vankilassa, kunnes on täyttää 18 siellä ruoskitaan ihmisiä tai kivitetään ihmisiä, jos on joutunut raiskatuksi, niin kuin eräällä nuorena se kävi, kun hän joutui joukko raiskauksen uhriksi. Arvoisa komission ja sen me täällä parlamentissa, me olemme puhumme eli tarkkaista muusta. Eikö meidän pitäisi myös pyytää, että laaditaan kunnolliset merkinnät matkailukohteille ja ottaa huomioon, missä määrin näissä turistikohteissa noudatetaan perusihmisoikeuksia. Ja sitten toinen päätöslauselman laatija, edustaja Tanok, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. In 2008, Mohammed... Puhemies, 2008 Mohamed Nasheed valittiin ähm, Äh, Malediivien äh, äh, presidentiksi diktatuurin jälkeen. Nasheed edisti demokratiaa, maallistumista ja oikeusvaltioperiaatteita. Nasheed teki hyvin paljon ja puuttui myös moniin ongelmiin, joita tällä pienellä saarivaltiolla on johtuen ilmaston lämpenemisestä ja meren nousemisesta. Nasheed ähm, korvattiin kaappauksessa ja hallinto on ryhtynyt pidättämään omia jäseniään ja äh, äh, Gajumin vara presidentti on nyt pidätetty. Mielipiteen vapautta ja lehdistön vapautta rajoitetaan ja Gajum aikoo nyt luoda yksi puolue äh, järjestelmän ja helpottaa islamistiradikalistien toimintaa. Tässä päätöslauselmassa vedotaan jäsenvaltioihin, että luotaisiin keskitettyjä sanktioita ja matkustuskieltoja hallinnon edustajille. E, muussa tapauksessa emme pysty vapauttamaan entistä presidentti Nashidia ja saamaan aikaan sitä muutosta, jota tuo pieni maa niin kovasti tarvitsee. Adesso un altro autore. Kiitoksia edustaja Tannok. Sitten toinen eh, edustaja Kukan. Thank you, Mr. Chairman, distinguished... Kiitos eh, puhemies, arvon komission jäsenen. Tilanne Malediiveillä on hälyttävä kolmella eh, tasolla. Ensinnäkin demokratian tilanne on heikentynyt. Toisekseen valtion toimielimet eivät ole puolueettomia. Ja kolme edellisen edellinen presidentti Nasheed. Perusoikeudet, kuten esimerkiksi oikeus protestoida, sananvapaus, kokoontumisvapaus, järjestäytymisvapaus ja medioiden vapaus, niiden tilanne on huolestuttava. edellisen presidentti Nashidin tuomioistuin on hyvä esimerkki tästä. Siinä on hyvin selkeä poliittinen agenda. Sen vuoksi me olemmekin Euroopan parlamentissa ylitse puolueen rajojen samaa mieltä ja vaadimme Malediivien hallituksen tiettyjen jäsenten tukemista. Ja sitten edustaja Verja, olkaa hyvä. Merci. Kiitos puhemies. 2008 Malediiveilla pidettiin ensimmäiset monipuolivaalit historiassa. Se ei kauan kestänyt, koska kaksi vuotta tämän jälkeen tapahtui vallankumous ja e, nasit tuomittiin vankilaan terrorismista oikeudenkäynnissä. hänen pidätystä on pidetty sattumanvaraisena. Hän on sairas, tarvitsee lääkärin hoitoa ja hänet pitäisi siirtää ulkomaille hoitoon. Hän on symboli, koska yli 1700 ihmistä on tällä hetkellä vankiloissa poliittisista syistä sorto koskee kaikkea. Kuolemanrangaistusmoratorium on poistettu ja tässä ilmapiirissä, joka on todella epätasa-arvoinen. Malediivit on se maa alueella, joka lähettää eniten nuoria Syyriaan ja Irakin suhteessa sen kokonaisväestöön. Tämä maa on varsin riippuvainen matkailusta ja erityisesti eurooppalaista matkailusta. Hiljattain hallitus hyväksyi lain, joka esti kaikki boikottimahdollisuudet. tätä aluetta saarivaltiota uhkaa merenpinnan nousu. EU pitää toimia ja sillä on myös keinot tehdä jotain. Verja. Kiitoksia edustaja Verja. Sitten edustaja Panzeri, teillekin minuutti. Kiitoksia puhemies. Me olemme todella huolestuneita eh, Maledivin eh, demokraattisen tilanteen heikkenemisestä ja auktoritäärisen toiminnan lisääntymistä Malediveillä eh, Samoin poliittisen vastustajien sorrosta ja lehdistön vapauden rajoittamisesta. Maledivien täytyy noudattaa kansainvälisen yhteisön YK vaatimuksia, jo presidentti Nasheed on heti vapautettava on noudatettava Malediivien perustuslakia ja sääntöjä, jotka liittyvät oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin, on lopetettava kaikenlainen väkivalta mukaan luettuna vapa- rauhanomaisten mielenosoittajiin kohdistuva väkivalta tarvitaan äh, kiireellisiä uudistuksia oikeusjärjestelmässä, jotta voidaan varmistaa tuomarien riippumattomuus ja äh, tällä tavoin voidaan palauttaa kansallinen ja kansainvälinen luottamus oikeusjärjestelmään. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt poliittisten ryhmien puhujat EPP-ryhmästä. Edustaja Preda, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Tämä ei ole ensimmäinen kerta tänä vuonna, että keskustelemme Malediiveista. Me olemme keskustelleet siitä jo nostaaksemme esiin, että sen, että siellä ollaan menossa erittäin huonoon suuntaan. Tämän jälkeen entinen presidentti Nasheed on uudelleen pantu vankilaan ja nyt kahden kuukauden kaksi kuukautta, kahden kuukauden, sen jälkeen kun hän kaksi kuukautta sai olla kotiarestissa lääketieteellisistä syistä. Tämä valtio alkoi jo toimia kunnolla, mutta kaikki tämä kääntyi päälailleen Kuten kollegani kukaan sanoi, meidän täytyy ottaa käyttöön yksilörangaistuksia niille, jotka ovat vastuussa tästä tilanteesta, jossa oppositio ei saa toimia, oikeuslaitos ei toimi ja ihmisiä laitetaan vankilaan. Kiitoksia. Sosialisti- ja demokraattiryhmästä edustaja Howitt, yksi minuutti. Ihmisoikeustilanne Malediivilla ei ole mikään postikorttitilanne. Siellä jatkuvasti sorretaan poliittisia vastustajia, otettu käyttöön kuolemanrangaistus uudestaan, journalisteja katoaa, häviää ja kaikki tämä tilanne on reetäämässä. Kyse ei ole vain poliittisista vastustajista journalista, jotka ovat vaarassa. Diplomaattien mukaan Maldivit lähettävät enemmän taistelijoita Irakin ja Syyrian kuin mikään muu maa maailmassa. Yli 200 jihadistia näin pienestä kansakunnasta ilmeisesti taistelee näissä maissa. Euroopan parlamentin pitäisi olla huolissaan presidentin vetomus puolesta ja ruos tutkinta rangaistukset on tuomio. 2015 me vetosimme ulkosuhdehallintoon ja sen valtioihin, jotta ne esittävät varoituksen Maledivien ihmisoikeustilanteesta ja pohtisivat kohdennettuja seuraamuksia, jos ihmisoikeustilanne vieläkin heikenee. Ja nythän ne ovat he, tilanne on heikentynyt. On valmistauduttu entisen presidentin mestaamiseen. Nyt on aika toimia ja tiivistää eurooppalaista toimintaa ihmisoikeuksien puolesta Malediveilla. Kiitoksia. Minulle nyt on tuolta tulkkauksesta ilmoitettu, että pitäisi puhua vähän hitaammin, muuten tämä on vaikeaa. Sitten edustaja Nart ALDE-ryhmästä yksi minuutti. Presidentti. Kiitoksia puhemies. Uskon, täällä on jo melkein kaikki sanottu, komissaari. Te olette varmaankin jo vähän väsynyt kuuntelemaan jatkuvasti samoja ilmaisuja kuin Euroopan parlamentissa kaikki poliittiset ryhmät ovat samaa mieltä, eikä kukaan ole eri linjoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että todellisuus on todellakin tätä, ja se on todella äh, raju tilanne. En haluaisi puhua ihmisoikeuksien rikkomuksista, niistä on jo hyvin puhuttu aikaisemmissa puheenvuoroissa. Haluaisin sanoa, että jos emme siirry sanoista tekoihin ja julkilausumista todellisuuteen, niin silloin tämä on pelkkää retoriikkaa ja näin ollen eu ei saisi tulla, ei, pitäisi jää, jäädyttää tilejä ja estää ihmisiä tai kertoo ihmisille, minkälaista matkailusta on kysymys. Tällaisiin toimiin EU pitää ryhtyä. Jos näin me teemme, olemme vain tekopyhiä puhuja. Puhumme oikein, mutta toimimme väärin. Madame Rivasi, la... Kiitoksia. Edustaja Rivasi äh, vihreästä ryhmästä. Kiitos puhemies. Niin kuin kollegat ovat sanoneet, kun näkee EU, kun näyttää kuvaa Malediivestä, sehän on vain paratiisi mutta väestölle tämä on kuitenkin yhtä helvettiä. Entinen presidentti Mohammed Nasheed, ainoa presidentti, joka on valittu demokratian, hän on edelleenkin vankilassa. Minkä takia häntä hän syytti kilpailijoitaan islaminuskon väärinkäytöstä, ihmisoikeuksia rikotaan, oikeusjärjestelmä on täysin korruptoitunut, kuolemanrangaistus on palautettu, jopa seitsemänvuotiaat lapset voivat kärsiä kuolemanrangaistuksen ja heidät, sitä ennen heidät pidetään vankilossa 18 vuoden ikään saakka. Nyt on hätätila julistettu maahan viime kuussa, mutta mitä sitten voidaan tehdä? Olen sitä mieltä, että ensinnäkin matkatoimistolle pitäisi sanoa, että eivät enää ehdota tällaista kohdetta turisteille ja vetoan myös turistejen omaan vastu- vastuuseen. Heidän ei pidä enää mennä vierailemaan sinne näin estetään hallituksen tu- saamat tulot matkailun kautta. Jos halutaan kehittää tilannetta siellä, niin tarvitaan seuraamuksia, sanktioita ja siksi me matkat voimme itse tähän vaikuttaa, mutta myös EU se on toiseksi tärkein kauppakumppani Malediville. Meidän pitää löytää keinot pakottaa, ja painostaa hallitusta. Meidän pitää aloittaa kohdennetut toimet hallitusta vastaan, jäädyttää ulkomaiset tilit ja estää matkailu Eurooppaan. Pitää toimia, komissaari. Kaikki olemme vastuussa Maledivienkin tilanteesta osittain. Eh, Madame Rivasi. Edustaja Rivasi, teille on kysymys. Olkaa hyvä. Onorevole Czarneski. Edustaja Czarneski. Pani poseł za przyjęcie mojego pytania. Gratuluję Kiitos, että hyväksytte kysymykseni. Äh, hienoa, mitä te sanoitte, mutta minulla on yksi kysymys, joka... Eikö meidän EUna pitäisi käyttää matkailun boikotoimisvälinettä. Eikö meidän pitäisi myös painostaa maata taloudellisesti? Tämä on ainoa tehokas painostuskeino. Je suis tout à fait d'accord. Olen ihan samaa mieltä ja tähän suuntaan puhuinkin. Tähän on, monet ovat vastuussa. Ensinnäkin me, jos pitää mennä Malediville ja tiedetään, millaista siellä ihmisten elämä oikein on, niin sitten jos sinne menee matkailemaan, niin on tavallaan itse hiukan vastuussa. Ja matkatoimisto, kun ne ehdottavat näitä matkoja, niin pitää sanoa ei tällaisella, koska kun sinne menee vielä vain vahvistaa paikallista hallintoa. Ja Euroopassa miksi käynyt komissaarin puoleen, koska jos meillä on nyt kerran kauppasuhteita, niin meidän pitää tätä kautta pystyä painostamaan, koska miten nämä ihmiset saadaan muuten liikkeelle, jos jos ei tehdä yhtään mitään. Silloin me olemme tavallaan rikostovereita tässä tilanteessa, jos ei tehdä mitään, mutta meillä kaikilla on oma roolimme asiassa. Castaldo. Edustaja Castaldo, EFDD-ryhmän nimissä, olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä oli ensimmäinen kerta, että puhumme täällä Malediiveista. Tämä on äh, valtio, joka on mm, matkailijoille paratiisi, mutta helvetti äh, monille ihmisille ja poliitikoille. Äh, nyt meillä on uskomaton hallinto siellä, joka on myös politisoinut voimakkaasti oikeuslaitoksen. Meillä on korruptiota eikä, ja hyvin paljon suvaittu suvaitsevaisuutta islamistiterroristien suhteen. Olemme nähneet, että Isiksen lippuja liehutetaan siellä pääkaupungissa. Ja samanaikaisesti ollaan kovasti hiljaa. Meidän matkailuyrityksemme tarjoavat tätä matkailijoille vaikka siellä suuri osa väestössä elää köyhyyden alapuolella, vaikka äh, aivan kuin ilmastonmuutoksen ongelmia ei äh, olisi siellä. Entinen äh, presidentti Nasheed puuttui tähän, mutta nyt hänet on laitettu vankilaan ilman oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Meidän täytyy ottaa käyttöön sanktioita näitä ihmisiä kohtaan. Varat on jäädytettävä ja pysäytettävä matkailu tällaisiin maihin. Meidän täytyy varmistaa se, että demokraattiset voimat Malediiville tuntevat meidän tukemme, koska he tarvitsevat meitä enemmän kuin koskaan. Kiitos puhemies Tämä on asia, mistä me olemme täysin samaa mieltä. Kaikki ovat samaa mieltä, että meidän pitää tehdä jotakin Malediivien tilanteelle sen sijaan, että me vain puhumme. Haluaisin painottaa vielä yhtä asiaa. Meillä on hyvin erilaisia järjestelmiä ympäri maailmaa ja mitä tulee lail- oikeudelliseen tilanteeseen, niin Malediivillä tilanne pahenee. Oikeuslaitos heikkenee, aikaisempi presidentti kaadettiin myös sen vuoksi, että hän sanoi, että oikeuslaitos Malediiveilla on korruptoitunut. Tämä oli yksi hänen kaatamisensa syy. Ja koko oikeusprosessi oli laiton. Ei ole mitään oikeudellista järjestelmää Malediiveillä. Tällä, minusta tämän pitäisi vaikuttaa Malediivien ja Euroopan unionin suhteisiin meidän tulisi jäädyttää niiden viranomaisten varoja, siellä. Edustaja Kristeä yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olemme hyvin huolestuneita, koska Malediiveilla on yhä voimakkaammin näkyvissä, että syntyy auktoritaarinen hallinto, oppositiota sorretaan ja pelotellaan lehdistöä ja kansalaisyhteiskuntaa, joka olisi voinut saada aikaan edistystä, mitä tulee ihmisoikeuksiin, demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseen tässä maassa. Entisen Maledivin presidentin Saadin tuomio 13 vuodeksi vankilaan terrorismisyytöksistä sekä muidenkin tärkeiden poliitikkojen tuomiot oikeudenkäynnissä, jotka eivät noudattaneet kansallisia, kansainvälisiä vaatimuksia, huolestuttavat kovasti pelätään oikeuslaitoksen riippumattomuuden suhteen. Euroopan unionin pitäisi ottaa proaktiivinen rooli suhteessa Malediveihin, mm, jotta saataisiin aikaan vakautta, että voitaisiin vahvistaa demokratiaa ja oikeusvaltiota. Kiitoksia. Onorevole Polčak. Per... Kiitos. Edustaja Polčak, yksi minuutti, olkaa hyvä. předsedo, za udělení slova. Mě naplňuje skutečně velkou hrdostí ta neuvěřitelná jednota, která... Kiitos Minusta on hienoa nähdä tämä yhtenäisyys, joka on kuultavista tästä parlamentista. Minä haluaisin lainata presidentti Mashifia, jota eh, helmikuussa liikutti se, että, että on tärkeää ymmärtää, mitä täällä on tapahtumassa. Ja minusta tämä ilmaisee meidän viestimme joka on viesti myös meidän omille kansalaisillemme Euroopassa. Mitä erityisiä vapauksia nyt on rajoitettu? Vapaus tehdä mitä tekee, vapaus tehdä sitä mikä ei ole kiellettyä, yksityisyyden suoja, oikeus lakkoilla, yhdistymisvapaus, liikkumisvapaus, saarille saapuminen, saarita poistuminen, mielivaltaisten pidätysten äh, kielto. Kaikki tämä takavarikointien kielto. Euroopan kansalaiset olisivat tietoisia tästä silloin, kun he käyvät näillä saarilla. Ja sitten haluaisin sanoa, että olen yhtä mieltä siitä, että pitäisi keskeyttää kauppasopimukset. Seuraavaksi, niin Polchak, teille on sininen kortti. Hyväksyttekö? Buonan, olkaa hyvä. Si, grazie, Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kollegalta kysyä. Olen samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi, mutta koska Eurooppa kun katsotaan nyt koko maailmaa, ihmisoikeuksia, meidän pitää olla valppaina. Niin oletteko samaa mieltä esimerkiksi siitä, että Kiinassa kun on kuolemaan tuomio tai Saudi-Arabiassa, niin oletteko siitä, että pitäisi toimia niin, että Euroopan pitäisi vain puhua, vaan tehdä jotain konkreettista, esimerkiksi myöskin Yhdysvaltojen suhteen, jossa myöskin on käytössä kuolemantuomio. No se nyt oli vähän aiheen vierestä, mutta Polsak voi vastata. Prego. Eh, Kiitos. Kiitos kysymyksestä. Eilen minä puhuin suhteista Kiinaan. Minä kunnioitan ihmisoikeuksien eh, yleismahdollisuuden luonnetta. Minä olen sanonut sen aiemminkin. Minusta EUn ei tulisi luopua oikeudestaan kommentoida asioita. Olen huolissani Kiinasta, Saudi-Arabiasta ja muista maista. Minusta EUn ei pitäisi vaieta, vaikka nuo maat ovatkin tärkeitä kauppakumppaneita. Meillä on oikeus sanoa, mitä ajattelemme. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Marias, yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, Malediivit on matkailijoille Paratiisimaan päällä. Tämä hyödyttää amerikkalaisia ja eurooppalaisia matkailijoita, mutta ihmisoikeuksien kannalta paikka on helvetti. Presidentti julisti hätätilan, joka sitten diplomaattisten paineiden takia poistettiin. Uusi Maledivien valtakoneisto tuli valtaan vuonna 2008. Se on hyvin epävakaa ja hauras. Dihadisteja maassa on ja tilanne johtunut siitä. Hätätila julistettiin samaan aikaan, kun järjestettiin hallituksen vastaisia mielenosoituksia. Eurooppalaisten maiden ei pitäisi sekaantua muiden maiden sisäisiin asioihin. Malediivien kansalaisten oikeuksia kuitenkin tulisi kunnioittaa ja myös työntekijöiden oikeuksia tulisi kunnioittaa. Maledivellä on idyllisiä rantoja, mutta ne ovat vain näkyvä osa maasta. Sen taustalla on köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja islamilainen valtio- ja sarjalaki. Per un minuto. Seuraavaksi Frunzulika, yksi minuutti. Grazie, presidente. Ladies and gentlemen. Kiitoksia. Poliittinen puuttuminen Maldivien oikeuslaitokseen heikentää uskottavuutta riippumattomuuteen ja tämä on johtanut epävakauteen tässä maassa. Lisäksi vaikuttaa siltä, että Maldivien ihmisoikeuksia on heikennetty ja ne saattavat edelleen huonontua, kun hallinto on hyökännyt ihmisoikeusaktivisteja vastaan. Olen erittäin huolissani siitä, miten demokraattiset standardit heikkenevät ja että autoritarismi lisääntyy esimerkiksi poliisin väkivaltaa mielenosoittajia vastaan. Turvallisuusjoukkojen pitäisi suojella mielenosoittajia väkivaltaisia jengejä vastaan. Meidän täytyy seurata Maldivien poliittista tilannetta ja meidän on oltava aktiivisessa roolissa, jotta saadaan aikaan vakautta, jotta voidaan vahvistaa demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja varmistetaan, että perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan tässä maassa. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Stylianides, olkaa hyvä. Mikrofoni. Puhun nyt kollegani varapuheenjohtajan puolesta, joka ei voi tänään olla paikalla tässä keskustelussa. Olemme keskustelemassa ihmisoikeustilanteesta Malediiveilla. Muistuttaisin parlamentille Malediivien johtoroolista pienten saarivaltioiden yhtymässä COP21 neuvottelujen yhteydessä Pariisissa – Pariisissa saimme merkittävän esimerkin siitä, minkälainen rooli Malediiveillä voi olla kansainvälisessä yhteisössä. Euroopan parlamentin keskustelut ihmisoikeustilanteesta Malediiveilla käytiin viimeimmän kerran huhtikuussa. Viimeisten kahdeksan kuukauden aikana hallitus on toteuttanut entistä enemmän sellaista politiikkaa, joka on eristänyt sen kansainvälisestä yhteisöstä. Ne edistysaskeleet, joita otettiin vapauden ja demokratian alalla, on nyt ikään kuin peruttu, on otettu takapakkia. Niillä on ollut vaikutus kansalaisten elämään opposition suuntaan. Suvaitsevaisuus on vähentynyt, vihapuhetta on käytetty. On todellinen vaara siitä, että radikalisoituminen vähenee tässä maassa. Vaino jatkuu opposition poliitikkoja kohtaan ja tämä vie pois uskottavuutta hallitukselta. Oikeuslaitoksen riippumattomuuden puutteet kyseenalaistavat oikeusvaltion periaatteiden toteutumisen tässä maassa. Edelleenkin ilmaistaan vakavia huolia, ei pelkästään täällä Euroopan unionissa, vaan muuallakin. Ensinnäkin siitä, että poliittisesti puututaan oikeuslaitoksen toimintaan, lakeja tulkitaan perustuslain vastaisesti. Ja kolmanneksi on tehty perustuslakimuutoksia, jonka tarkoitus on vahvistaa vallassa pitävien asemaa. Hallituksen täytyy nopeasti helpottaa tilannetta näiden huolenaiheen osalta ja palauttaa oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen maahan. Täytyy saada luottamusta siihen, että oikeuslaitos kohtelee kaikkia malediivilaisia oikeudenmukaisesti. Malediivit toteuttaa käytännössä kuolemantuomiossa moratoriota. Me kannustamme viranomaisia pitämään tästä sitoumuksesta kiinni kaikissa olosuhteissa, erityisesti silloin, kun kyseessä ovat alaikäiset rikoksen tekijät niin, että päästäisiin kuolemantuomiosta kokonaan eroon. Euroopan unioni haluaa tehdä täysin selväksi sen, että EUn ja Maledivien välisissä suhteissa todella mennään taaksepäin, jos nyt yli 60 vuoden tauon jälkeen äh, palataan käyttämään kuolemantuomiota. Tämä askel ei jää huomiotta Euroopassa laajemminkin puhuttuna. Euroopassa olemme hyvin huolissamme radikalisoitumisriskeistä Malediiveilla ja siitä, kuinka moni malediiviläinen on liittynyt Daeshiin tai muihin fundamentalistisiin ryhmiin Syyriassa ja Irakissa. EU on valmis tekemään yhteistyötä Malediven hallituksen kanssa – jotta voimme vahvistaa demokratian perusarvoja, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita. Kuitenkin Maledivien hallituksen vastuulla on varmistaa satojen tuhansien matkailijoiden turvallisuus, jotka vuosittain vierailevat Malediveilla. Maledivien hallitus on on hyväksynyt EUn tarjouksen ottaa vastaan oikeudellista neuvonta asiantuntijan, joka voi neuvoa uuden rikosoikeuden eh, käytäntöönotossa. Toivomme, että tämä mahdollistaa sen, että ne alueet, missä tarvitaan vielä parannuksia oikeusvaltion periaatteeseen, tulevat käsitellyiksi. Ja tämä työ tehtäisiin kansainvälisen standardien mukaisesti. Tämä voi olla tärkeä askel hallitukselle jotta se voi osoittaa halunsa tehdä yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa demokratian ihmisoikeuksiin liittyvissä kriittisen tärkeissä kysymyksissä. Toivon, että tämä toteutuu myös käytännössä. Kiitos. Grazie. Grazie. Kiitoksia komission jäsen Sianides. Voitte seurata vielä seuraavaa keskustelua. Olen saanut seitsemän päätöslausumaesitystä koskien Maledivien tilannetta